tämä mietintö voi käytännössä toimia, koska tämähän on laadittu pitkälti etenä Sudanin matkan yhteydessä. Siellä sitä sovellettiin. Kiitos. Grazie. La discussione è chiusa e la Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna kello 12. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione. Ja seuraavaksi meillä on vuoristokarabahin tilanta koskeva julkilausuma, komission varapuheenjohtaja, unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on vuorossa. Ja annan välittömästi puheenvuoron hänelle. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam President. Kiitoksia paljon, puhemies. Olen kiitollinen, että saan tilaisuuden vaihtaa ajatuksia edustajien kanssa vuoristokaravahin konfliktista kun yhdessä Baroson ja Van Rompuyn kanssa tapasin presidentti äh, Medvedevin EU-Venäjä äh, huippukokouksessa, niin äh, Medvedev oli kovin optimistinen Kasanin kokouksen onnistumismahdollisuuksista. Me totesimme Medvedeville, että me täysin tuemme hänen henkilökohtaisia välitysponnistuksiaan ja Minskin ryhmän ponnistuksia. Mutta presidentti Obama, presidentin Obaman, Medvedevin ja Sarkosin lausuntojen perusteella kävi selväksi, että nyt on saatava aikaan sopimus. Ellei se onnistu, niin osapuolten sitoutuminen ratkaisuun olisi kyseenalainen. Vaikka viesti oli vahva korkealta tasolta, niin Kasanin kokouksessa ei saatu läpimurto aikaiseksi. Aliyev Azerbaidsanista ja presidentti Sargisian Armeniasta eivät käyttäneet tätä kompromissimahdollisuutta hyväkseen Viime aikoina tapasin molempien maiden pääministerit, enkä elättele mitään turhia toiveita neuvottelujen onnistumisesta. Tilanne on monimutkainen. Yhteispuheenjohtajat pitävät ulkosuhdepalvelun täysin tietoisena heidän tekemästään työstä ja sen kohtaamista vaikeuksista. Viime perjantaina minulla oli mahdollisuus kuulla myös Liettuan ulkoministeriä, joka on nyt Etyjen puheenjohtajavuorossa perusperiaatteista käytävät neuvottelut on pidettävä elossa ja olen iloinen, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneet uudelleen diplomaattiseen prosessiin rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi, mutta meidän täytyy nähdä enemmän tapahtuvan tulevina kuukausina. Osapuolten täytyy ponnistella yhä enemmän saadakseen sopimus aikaiseksi ennen vuoden loppua. Tämä tapahtuu ennen kuin kansalliset prioriteetit saavat ylivallan vuonna 2012, jolloin Armeniassa järjestetään vaalit, ja 2012 ja 2013, jolloin Azerbaidsanissa on vaalit. Status quota ei voida pitää enää voimassa ja myöskään voimatoimien käyttäminen tai voimatoimilla uhkaaminen ei ole hyväksyttävä vaihtoehto. Rauhanomainen ratkaisu vuoristokarabahin konfliktiin on avainasemassa Euroopan unionin strategisten etujen valvonnassa. Se myöskin muokkaisi Etelä-Kaukasuksen alueen täydellisesti. Se lisäisi poliittista ja alueellista vakautta ja loisi uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Rajat voisivat avautua ei pelkästään Armenian ja Azerbaidsanin välillä, vaan myöskin Armenian ja Turkin välillä. Tiet, rautatiet, putkistot voitaisiin viedä lyhintä reittiä pitkin ja alueen maat sidottaisiin tiiviimmin yhteen. Ja tällä tavalla Etelä-Kaukasuksesta voisi tulla se, mitä sen pitäisi jo olla, väylä Euroopan ja Aasian välillä. Kaikki tämä, arvoisa puhemies, on Euroopan unionin etujen mukaista myös, joten me olemme valmiita ja sitoutuneita lisäämään ponnistuksiamme tukeaksemme Minskin ryhmän yhteispuhanjohtajia. Neuvottelut ovat olleet käynnissä vuodesta 1994 lähtien nykyisessä muodossaan, ja sopimus perusperiaatteista on saavutettavissa Lisätuen luonne, jota voimme tarjota, on tietenkin sellainen asia, josta täytyy kuulla Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajia ja osapuolia. Ja me järjestämme säännöllisiä kuulemisia tästä aiheesta parasta aikaa ja jatkuvasti. Ollaan, täytyy sanoa selvästi kuitenkin, että mitä tapahtuu näissä loppuvaiheen neuvotteluissa on meille hyvin tärkeää ja se merkitsee paljon siinä tavassa, jolla muotoilemme politiikkaa näihin politiikamme näihin kahteen maahan. Viime kuussa edustajani matkusti näihin kahteen maihin ja tämä asia tehtiin siellä hyvin selväksi. Me haluamme nähdä, että itäisen kumppanuuden huippukokouksessa syyskuussa Varsovassa edistystä on tapahtunut. Ja näkisin, että EU voi sitoutua myöskin neuvottelun ulkopuolella voimakkaasti tavoitteen esittämiseen. Haluan, että Tahdoisin, että molempien puolien kansalaisjärjestöt, jotka tekevät etsivää kenttätyötä ja rohkaisevat henkilökohtaisia kontakteja, myöskin Euroopan neuvoston puitteissa tekevät tärkeää työtä, mutta voimme tehdä myöskin enemmän. Meidän täytyy olla valmiita ottamaan vastuuta täytäntöönpanossa, ratkaisun täytäntöönpanossa, kun siihen vaiheeseen päästään yhdessä muiden kansainvälisen yhteisön toimijoiden kanssa. On kiinnitettävä huomioon jälleenrakennukseen, miinojen raivaukseen, pakolaisten ja sisäisten pakolaisten paluuseen asuinseudulleen sekä myöskin taloudelliseen elpymiseen ja turvallisuuselinten tukemiseen. On tärkeää tehdä yhteistyötä alueellisten kumppaneiden, kuten Turkin kanssa. Olen ehdottanut, että nimettäisiin uusi Etelä-Kaukasuksen erityisedustaja, joka edistäisi edellä mainituita aihealueita Minskin ryhmän puheenjohtajien kanssa yhteistyössä. Ehkä kaikkein tärkein asia, jota voimme tehdä, on se, että jatkamme kahdenvälisiä suhteita me sekä Armeniaan että Azerbaidžanin. Uusi Euroopan naapuruspolitiikan tiedonanto, josta keskusteltiin täällä eilen, asettaa Etelä-Kaukasukselle kunnianhimoisen agendan uudet assosiaatiosopimukset, syvemmät ja kattavammat vapaakauppa-alueet, helpotettu ja laajennettu liikkuvuus liike-elämän edustajille ja erityisesti opiskelijoille, alakohtainen yhteistyö ja osallistuminen EU-ohjelmiin ja lisätuki kansalaisyhteiskunnalle ja avoimelle yhteiskunnalle. Kokonaistavoitteemme on auttaa naapurimaitamme rakentamaan kattava uudistusagenda ja siinä yhteydessä me pyrimme etsimään sellaisia tapoja, joilla voimme tehostaa kahdenvälistä yhteistyötä, jotta se voitaisiin ohjata konfliktin ratkaisun tukemiseen. Steffen Füle kävi hiljattain Armeniassa keskustelemassa, kuinka voisimme edistää suhteitamme tämän agendan rakentamisessa. Uskon, että äh, luottavaiset, houkuttelevat ja modernit maat, joilla on kunnianhimoiset agendat, ovat vahvemmassa neuvotteluasemassa, vahvemmassa asemassa äh, tai pystyvät paremmin voittamaan menneisyyden synkän perinnön. Armenian ja Azerbaidžanin johtajien tehtävä on tehdä valinta. Me uskomme, että meillä voi olla rooli Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien kanssa tuomassa alueelle rauhaa, jonka se ansaitsee. Ashton, al turno. Kiitoksia paljon, Rova Ashton. Por el Grupo Popular. Ja sitten siirrymme ryhmäpuheenvuoroihin EPPltä. Kaksi minuuttia ensimmäiseksi. Edustaja Brock. Herra puhemies, korkea edustaja. Tämä työllisyyskysymys on erittäin tärkeä EPPssä. Me olemme huolissamme siitä, että tulee uutta kilpailua asetoimitusten kanssa näissä ja kaksi naapurivaltiota osallistuisi siihen ja siitä pakostakin syntyisi kriisi ja kriisitilanne. Ja meidän mielestämme meidän tehtävämme on puuttua asiaan, jos meillä jälleen on tällainen tilanne kuin kolme vuotta sitten, jossa on suuri sodan uhka. Näitä uhkia ei pitäisi vähätellä, vaan pitäisi konkreettisesti toimia. Siksi pitäisi olla selvää, että me kannatamme niitä pakolaisia, jotka, joilla on oikeus palata kotimaahansa. Me olemme sitä mieltä, että nämä kuusi periaatetta, mitä Minskin ryhmässä esitettiin niin kun, ja kumpikin osapuoli ne on hyvänyt, hyväksynyt, niin ne pitää toteuttaa. Mutta emme voi hyväksyä sitä, etteikö näitä kuutta periaatetta hyväksyttäisi ja toteutettaisi. Ja tässä uskokseni Euroopan unionilla on hyvin aktiivinen rooli Enkä tiedä sitten, että tämä kolmas, joka pöydän ääressä istui, onko hän sitten raportoija. Minä uskon, että että näiden itäisen kumppanuuden valtioiden kanssa EUn pitäisi käydä vuoropuhelua. Meidän täytyy anna, eh, antaa kannustimia näille valtioille niin, että ne, ne ryhtyvät toimimaan. Meidän täytyy saada mielenkiintoa aikaan ja meidän täytyy kertoa heille, mikä tilanne on, kun he tekevät yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Ja jos meillä on pelkästään kahden keskiset suhteet näihin valtioihin, niin silloin kilpailua ei sillä pelkästään estetä koska silloin on intressejä yhdistää EU toisiin valtioihin ja silloin pyritään myöskin välttymään tältä menneisyyden painolastilta. Uskoakseni komission varapuheenjohtaja naapuruspolitiikasta puhui aivan oikein, mutta kaikkialla on tärkeää se, että tällä alueella ei tule epävakautta, koska silloin voimasuhteet muuttuisivat ja se ei olisi meidän etujemme mukaista. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Brock. Ja sitten sosialistien edustaja kaksi minuuttia, herra Vigenin. Puhemies, Lady Ashton, hyvät kollegat. Olen tyytyväinen, että Aiheenamme esityslistalla on vuoristokarabahin tilanne. Monet meistä ovat huolissaan niistä paineista, jotka kasvavat vuoristokarabahissa. Me emme halua joutua sellaiseen tilanteeseen, että emme ole tapahtumien tasolla. Kazanin kokouksen epäonnistuminen osoitti sen, että Minskin ryhmä on nyt mahdollisuuksiensa, toimintamahdollisuuksiensa rajoilla – pääperiaatteena konfliktin ratkaisussa kyse on siitä, että kyseisten maiden johtajat ovat päävastuussa. Vaaditaan enemmän vastuuta ja enemmän kunnioitusta. Molempien maiden johtajien täytyy pohtia sitä, minkälaisena he jäävät historiaan ihmisinä, jotka ovat tuottaneet omalle kansalleen kärsimystä, vaikka sitten rauhan synnyttäjinä. Hyvän naapuruuspolitiikkamme täytyy puhua näistä konflikteista. Meidän täytyy politiikkaamme sisällyttää sekä neuvottelut Brysselin ja näiden maiden välillä ja myös kahdenväliset neuvottelut näiden kyseisten maiden välillä. Tärkeää on myös Euroopan parlamentin tarjoama panos niin, että pääsisimme parempiin suhteisiin ja nämä maat pääsisivät keskenään parempiin suhteisiin. Minä katson, että meillä on nyt mahdollisuus parlamentin jäseninä ja itäisillä kollegoilla on myös mahdollisuus yhdessä osallistua tällaiseen foorumiin. Ja tämä osoittaa, että kansojen välinen yhteistyö on oikea tie. Luotan Puolaan puheenjohtajavaltiona ja Varsovan huippukokoukseen niin, että saataisiin uutta vauhtia, uutta pontta ratkaisun löytämiseen. Kiitoksia. Ja sitten liberaalien ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Rova Puhemies, korkea edustaja. Me olemme kuulleet hälyttäviä merkkejä vuoristokarabahista viime kuukausien aikana, vaikkakin on tehty Armenian ja Azerbaidsanin välillä tulitaukosopimus. Vetoan Jerevanin ja Bakuun, jotta ne pidättäytyisivät kaikista toiminnasta konfliktialueella, joka voisi provosoida toiselta osapuolelta väkivallan käyttöä. Kasanin kokouksen epäonnistuminen 24. kesäkuuta on selkeä merkki siitä, että Etyjin Minskin ryhmän ponnistelut ovat olleet riittämättömiä ja tarvitaan lisäponnisteluja. Armenia ja Azerbaidžan ovat Euroopan naapuruuspolitiikan kohdemaita. Näin ollen Euroopan unionilla pitäisi olla keskeinen osa konfliktin ratkaisussa. Arvoisa korkea edustaja, rohkaisisin teitä puuttumaan vuoristokarabahin tilanteeseen ja muistaen, että Azerbaidžanin alueellinen koskemattomuus erityisesti YK turvaneuvoston neljän päätöslauselman valossa vuoristokarabahin vapauttamisen suhteen täytyy ottaa huomioon. Molempien maiden intressin ja Euroopan unionin intressin mukaista on ratkaista tämä kiista kansainvälisen lain mukaisesti niin, että voitaisiin keskittyä Etelä-Kaukasian alueen taloudelliseen ja demokratiakehitykseen. Kiitos. Kiitoksia Ojuland. Ja sitten vihreiden puolesta yksi minuutti arvoa Lunacek. Muchas gracias, presidente. Uh, Lady Ashton, I think frozen conflicts are a stumbling block. Tällaiset jähmettyneet konfliktit ovat sellainen kohta, missä uh, voidaan jäädä jumiin laajemminkin ja erityisesti näiden kahden maan välillä, jotka ovat itäisen kumppanuuden jäseniä kummatkin, joten vaatisin Armenia vetäytymään miehittämiltään alueilta, mutta samanaikaisesti vaatisin Azerbaidsania rajoittamaan puolustusbudjettia. Aserien sotilasbudjetti on koko armeijan valtion budjettia korkeampi ja on olemassa vaara siitä, että väkivaltainen konflikti pur, pu, puhkeaa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi olla aktiivisemmassa roolissa. Mitä mieltä olette Rovastan? Minun mielestäni olisi hienoa, jos EU voisi korvata Ranskan Minskin ryhmän puheenjohtajistossa. Olisi hyvä, että EU olisi siellä johtamassa rauhanponnistuksia yhden jäsenvaltion sijaan. Mielestäni EUn yhtenäisyys ja johdonmukaisuus on myös tässä kyseessä. Jos katsotaan vaikkapa Transnistriaa ja, ja Abhasiaa vaikkapa, niin kyseessä on alueellinen itsenäisyys. Ja Nagorno-Karabakhin tai vuoristokarabahin kohdalla kyseessä on alueellinen koskettamuus, koskemattomuus ja myöskin itsemääräämisoikeus. Missä on näiden välinen ero? de la libertad y la democracia. Ja sitten EFDn puolesta puolitoista minuuttia seuraavaksi edustaja Provera. Ashton. Arova Provera. Vuoristokarabah-kysymys on vähemmän tunnettu erityisesti osapuolten tarjoaman informaation johdosta, mutta yksi selkeä seikka ja perustavanluotoinen seikka on alueellisen koskemattomuuden periaate – Var- rajojen koskemattomuutta on kunnioitettava Georgian, Moldovian, Kyproksen ja myöskin Azerbaidsanin kohdalla. Vuoristokarvahin konfliktissa on ollut erilaisia kannanottoja. Täällä on muistutettu esimerkiksi 2008 vuoden Helsingin päätöslauselma ja YK päätöslauselmat ja meidänkin parlamenttimme on ilmaissut kantansa asiasta. Alueellinen koskemattomuus suverenin valtion kohdalla on kansainvälisen oikeuden takaama. Ja kun kyseenalaistetaan tätä periaatetta, se tarkoittaa sitä, että tulevat sotilaalliset aggressiot tulevat yhä helpommaksi ja status quo, kansainvälinen status quo häiriintyy ja koko maailman käytänteet häiriintyvät. Euroopalla on erityinen intressi saada aikaiseksi vuoristokarabahissa ratkaisu, koska Armenia ja Azerbaidžan kuuluvat itäiseen kumppanuuteen – jossa nimenomaisesti määrätään osa, osakkaiden välisestä yhteistyöstä, joten meidän täytyy tehdä työtä sen edistämiseksi. Muistutan, että aika on osoittanut, että Armenian miehittämillä alueilla se yhä vain vahvistaa asemansa ja tällä tavalla on vaikeampi saada aikaiseksi sopimusta alueella ja tilanne alueella kiristyy entisestään. Ja sitten sitoutumattomien edustaja Edustaja Stojanov, puolitoista minuuttia. Puhemies, en ole kahden edellisen puhujan kanssa samaa mieltä. Konfliktin ydin löytyy siitä päätöksestä, joka tehtiin 20-luvulla äh, äh, yhden osan erottamiseksi äh, Azerbaidžanista ja sen siirtämiseksi Armenialle. Tässä yhteydessä täytyy muistaa myös Makedonian valtion luominen, joka aiheuttaa paljon ongelmia tänäkin päivänä. Onneksi tilanne ei kuitenkaan kehity samalla tavalla kuin vuoristo Karabahissa. Kreikka ja Bulgaria suhtautuvat asioihin korrektisti suhteessa Makedonian entiseen Jugoslavian tasavaltaan. Nyt täytyy muistaa se, että tehdään erilaisia juonia vuoristo Karabahin eristämiseksi ja Kyllä varmasti Lady Astonilla on paljon työsarkaa, jotta nämä öljyputket ja kaasuputket saadaan vedetyksi lyhintä mahdollista reittiä. Naapurit eristävät kyseistä maata ja tämä täytyy tuomita. Kiitoksia Stojanoville. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia Gaaler. Kiitoksia puhemies. On hyvä, että meillä on ennen kesälomaa vielä vuoristokarabah-keskustelu. Minun mielestäni meidän olisi parlamenttina pitänyt hyväksyä myöskin päätöslauselmaesitys ja olisimme lähettäneet siten selkeän viestin. Olen huolistani siitä, että tämä Eh, jännite tällä alueella jälleen kerran kesäaikaan on edessämme ja pelkään, että paikalliset menettävät hermonsa ja siitä vain eh, taantumukselliset voimat hyötyvät. Parlamentti ei voi tässä kiistassa ottaa tai asettua yhdenkään osapuolen puolelle. Meidän täytyy Eh, vaatia, että kaikki osapuolet noudattavat näitä kuutta perusperiaatetta ja diplomaattisessa prosessissa ne on hyväksytty, koska status quo ei ole pysyvä niin pelkää, että joku osapuoli luopuu tältä tieltä. Eh, Azerbaidsanissa ja Armeniassa on hyvin ristiriitainen tilanne, koska Venäjä ilmeisesti on eh, toimittaa aseita kummallekin osapuolelle. Ja tällöin ei eh, voida välttyä kiistalta, mutta Venäjä haluaa sitä kautta voittaa oman vaikutusvaltansa uudelleen alueella. Jos ajatellaan kokemuksia luottamuksen luomisesta, rajat ylittävää, sitä vähemmistöjen tukemisesta, demokraattisten rakenteiden perustamisesta ja modernisoinnista ja yhteisen talousalueen perustamisesta, niin EU voisi kummankin osapuolen kohdalla tarjota win-win tilanteen. Me olemme iloisia siitä, että te korkea edustaja olette keskustelleet kummankin ulkoministerin kanssa, koska juuri Kasanin kokous e, ei saavuttanut tuloksia sitä varten, että Venäjä ei ole rehellinen välittäjä niin meidän ei pitäisi jättää tätä aluetta oman onnensa nojaan, vaan meidän pitää huolehtia siitä, että saavutetaan mahdollisuudet yhteisymmärrykseen ja sopimukseen. Kiitoksia. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Kirilov. Thank you, President. About one year ago our... Kiitos puhemies. Vuosi sitten parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä päätöslauselman, jonka mukaan tarvitsemme uuden strategian Etelä-Kaukosukselle. Tämän alueen strateginen merkitys EUlle on oleellisen tärkeä ja näin ollen myös vuoristo-Karabahin kriisi on uhka osapuolille ja koko alueelle. Tavalliset ihmiset kärsivät konfliktista ja elävät jatkuvassa sodan pelossa. Köyhinä, eristäytyneinä, heillä ei ole näky, näkymiä kehittymisen suuntaan. Nykyinen tilanne on jatkunut jo aivan liian kauan. Kyllä, Minskin ryhmä ja Medvedev henkilökohtaisesti on ponnistellut sopimuksen aikansaamiseksi. Miksi aina kun osapuolet tapaavat, ajaudutaan umpikujaan? Neuvottelut käydään salaisina. Kenties nyt olisi aika hylätä tällainen menettelytapa. Jos sota puhkeaa, niin emme me voi jäädä sivustakatsojiksi. Euroopan unionilla pitäisi olla mahdollisuus laatia Minskin ryhmälle ja Ranskalle rooli niin, että sillä olisi aktiivisempi rooli yhdessä Venäjän ja Yhdysvaltain kanssa ja painostaa molempia osapuolia kahdenvälisiin neuvotteluihin perusperiaatteiden mukaisesti. Täytyy olla myös turvatakeet, jotka koskevat molempia osapuolia – niin, että voidaan varmistaa luottavaisuuden kehittyminen. EUn pitäisi olla myös aktiivinen, tarjota kannustimia taloudellisille hankkeille, investoinneille niin, että paikalliset ihmiset ja pakolaiset tuntisivat olonsa turvalliseksi ja voisivat palata. Unioni on tukenut sitä, että saisimme turvallisemman ympäristön. Parlamentti oli tätä tukemassa niin, että saisimme myös energiaa käytävät, äh, energiaa tänne meille Eurooppaan. Lady Ashton. Ja loppuun sanon vielä, että teillä on jo korkea aika käydä paikan päällä ja tutkia, miten tätä jäätynyttä konfliktia voitaisiin päästä ratkaisemaan. Nyt tilanne kuumenee. Kiitoksia edustaja Kirilov ja herra Kirilov. Herra Nitras on näyttänyt sinistä korttia. Hyväksyttekö kysymyksen? Esittäkää kysymys. Dziękuję panu Kirołowi. Chciałem zapytać, czy pan wie o tym... Paljon kiitoksia, puhemies. Paljon, kiitoksia. Paljon kiitoksia, puhemies. Tiesittekö, että Venäjä on tärkein asetoimittaja konfliktialueelle, joten yhtäältä aseita myydään, taikka sotilastukikohtia sallitaan käytettävän Joten mikä on Putinin suurin investointi Etelä-Kaukasukselle? Mistä tässä oikeastaan on kysymys? Thank you for this question. Kiitos, hyvä kollega, tästä kysymyksestä. Vaikea kysymys, myönnän sen. Mielenkiintoista tässä tapauksessa on tietysti se, että meidän pitäisi rohkaista Venäjää toimimaan aktiivisesti myönteisessä roolissa. Venäjä on pitkään pyrkinyt toimimaan aktiivisesti, vaikkakin sillä on myös lyhyen aikavälin intressiensä ja haluaa pitää osapuolet mukana tässä konfliktissa. Mikä olisi Euroopan unionin aktiivinen rooli strategisessa kumppanuudessamme? Kiitoksia sitten seuraavaksi yksi minuutti edustaja Zegerille. Köszönöm a tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Országgyűlés ítéli az 1900... New Big Hungary Movement-liike ehdotti, että Unkarin parlamentti tuomitsisi 92 vuoden toimet ja että Unkarin pitäisi tehdä aloite, että äh, konfliktin ratkaisu otettaisiin työn alle. Ottaen huomioon, että että 20 prosenttia alueesta on menetetty ja Armenian kansan murha Karavahissa oli, on sellainen asia, joka on unohdettu, mutta muistin ei pitäisi olla valikoiva silloin, kun katsotaan kansallisia strategioita. Ei pitäisi soveltaa kahtalaisia standardeja. Meidän yritämme aina vakuuttaa asereille, että olemme veljiä ja haluamme kiinnittää huomiota heidän kohtalonsa ja haluaisimme tukea eri tahoja, jotta he tukisivat Azerbaidsania. Ja, ja sitten edustaja Kovacek puolitoista minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Lady Aston, keskustelu tänään liittyy siihen, että tapahtumia, välikohtauksia on yhä enemmän, ihmishenkiä menetetään. Tällainen aggressiivinen retoriikka täytyy saada päättymään. Alueen johtajat selvästi spekuloivat oman legitiiminsä vahvistamiseksi tilanteella. Vuoristokarabahin on löydettävä rauhanomainen ratkaisu alueellisen koskemattomuuden perusteelta. Meillä on hyvin tärkeitä perusperiaatteita kansainvälisessä oikeudessa, joita on kunnioitettava. Asevarustelu, sotilaallinen varustelu on riisin, kriisin ratkaisun kannalta uhka. Tämä ei tietenkään hyödytä kenenkään tilannetta. Armenian ja Azerbaidsanin on tehtävä kompromisseja ja niiden on luovuttava päähän pinttymistään. On luotava siltoja on taisteltu vuosikausia. Presidentit ovat päättäneet jälleen kerran tavata ja keskustella tulevaisuudesta. Neuvotteluissa täytyy pyrkiä lisäämään kaikella tavalla yhteyksiä kahden maan välillä. Meidän kaikkien täytyy osoittaa kypsyyttä niin, että pääsisimme rauhanomaiseen ratkaisuun. Un, odotan unionilta sitä, että se kantaisi paremmin oman diplomaattisen roolinsa ja odotan kovasti sitä, että erityislähettiläs nimitetään Etelä-Kaukasian. Me tarvitsemme erityispolitiikkaa näiden maiden suhteen. No veo a la señora Kiitoksia ja sitten en näe herra Herzogia täällä salissa, joten puolitoista minuuttia puhuu seuraavaksi edustaja Tokes. Mr. Tokes. Edustaja Tokes. Mr. Tokes. I'm sorry to interrupt. Pahoittelen, että joudun keskeyttämään tämän romanttisen äh, kohtauksen, mutta teillä on nyt puheenvuoro. You can resume afterwards. Voitte jatkaa toki kohtausta tämän puheenvuoron jälkeen, mutta nyt pitäisi pitää se puheenvuoro. You have the floor, Mr. Tokes, for... Teillä on puheenvuoro, herra Tokes. Uh. Don't worry, we are all, we are all human, Mr. Tom. No ei se mitään, kaikki olemme toki ihmisiä. Prior to the Kazans. Hyvät kollegat, 24. kesäkuuta Kasanin kokouksen edellä kansainvälinen yhteisö oli toiveikas rauhansopimuksen suhteen Armenian ja Azerbaidsanin välillä, jotta se saataisiin aikaiseksi Nagorno-Karabahissa, jossa satoja vuosia kristityt armenialaiset ja muslimi-aserit ovat asuneet rintarinnan vieraiden valtojen alla. Valitettavasti mitään sopimusta ei saatu aikaiseksi sen sijaan kansainvälinen toiveikkuus tuhoutui ja se lisäsi kahden rikkoontuneen kansan turhautumista Jotta lisäkärsimyksiltä vai vältyttäisiin, EU ei voi levätä laakereillaan ja antaa muiden toimijoiden, kuten Venäjän, muokata prosessia omien strategisten painostustoimiensa avulla. Meidän täytyy edelleen painostaa ja tukea molempia maita tasapainoisella tavalla, jotta perusperiaatteet hyväksyttäisiin, ja meidän on autettava kahta kansaa eurooppalaisilla ajatuksilla rauhanrakentamisesta sovinnon kautta. Humanitaarisen äh, kriisin ratkaisutarve ei ole koskaan ollut niin painostava kuin tällä hetkellä, kun satoja tuhansia pakolaisia, sisäisiä pakolaisia on levällään ja heidän täytyisi päästä takaisin asumaan koteihinsa äh, arvokkaalla tavalla. Ainoa ratkaisu on dialogi ja kompromissi, jotta saataisiin todellinen ja kestävä rauha. Ajatusmallit on muututtava niin, että toimijat miettivät myöskin vastapuolen ajatuksia ja kansansa kärsimyksiä. Rauha tuli Balkanille. On korkea aika, että rauha tulisi myös naapurialueelle Etelä-Kaukasukselle. Kiitoksia edustaja Tökes. Ja nyt sitten puolitoista minuuttia Uh, thank you, President, High Representative. Kiitos puhemies edustaja. Tästä keskustelusta käy aivan selväksi se, että vuoristokarabahin kiista on ollut jäätynyt konflikti jo pitkään, mutta nyt on vaara, että kuumentumista tapahtuu. Me tiedämme tilanteen taustat, sodan vuodelta 1994 Armenian ja Azerbaidsanin välillä ja pakolaisten tilanteen. Tilanne on monimutkainen, mutta tämän lisäksi Venäjällä, Turkilla ja Iranillakin on omat eri intressissä ja ne voivat liittyä konfliktiin, jos se uudelleen puhkeaa. Azerbaidžan on käyttänyt rahaa energiavaroistaan niin, että se on hankkinut uudenaikaisia aseita. Armeniakin on varustautunut sotilaallisesti. Viime kuussa Venäjä pyrki taas välittäjän asemaan näiden maiden välillä, mutta epäonnistuminenhan siitä seurasi. Tulos on turhautuminen Bakuussa ja tämä voi olla huono ohje nuora, kun ajatellaan sitä, että kyse on miehitystilanteesta aivan erityisesti ollaan turhautuneita lännen toimimattomuuteen ja liittoutumattomuuteen niin sanotusti. Kenties tulitaukolinjalla syntyy eskaloitumista. Tätä ei voida sulkea pois. Vaaditaan kiireellisesti välittämistoimintaa. Olen niiden puolella, jotka ovat vaatineet EU mukaan tuloa. Kiitos edustaja Schöpflin ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Kelam. Gracias, señor presidente. Madame Ashton. Kiitoksia puhemies. Rova Ashton, ensinnäkin pahoittelen, että tämä keskustelu ei saa päättää päätöksekseen parlamentin päätöslauselmaa. Johtopäätös tänään on se, että status quo tässä konfliktissa on sellainen, että se ei voi enää jatkua ja se vaatii pikaisesti äh, rauhanomaista ja diplomaattista ratkaisua. Kaikki, kaikkien osapuolten voimankäyttö voisi johtaa tässä tilanteessa arvaamattomiin tuloksiin koko alueella. Meidän vastuumme tänään on lähettää hyvin vahta viesti kaikille osapuolille, Azerbaidžanille, Armenialle ja myöskin Venäjälle siitä, että olisi pidättäydyttävä jännityksen lisäämisestä alueella. Venäjän vastuu on merkittävä se antaa tai myy aseita molemmille osapuolille. Ja Moskova näyttää olevan kiinnostunut siitä, että konflikti jatkuisi, koska sillä tavalla se pystyy parantamaan omia, omaa otetaan alueesta. Toivotan tervetulleeksi korkean edustajan äh, aikomuksesta lisätä ponnistuksia tämän ohjelman äh, suhteen. Euro- Euroopan unionilla on roolinsa, mutta tänä päivänä tarvitsemme erityisesti EUn vakuuttavaa sitoutumista vakauteen ja rauhaan alueella. Viime aikoihin asti meillä ei ole ollut EUn konkreettisia kannusteita rauhalle, mutta usko, uskottavuutemme kannalta tällä alueella on olennaista, että meidän tulee olla ei pelkästään sitoutuneita, vaan osoittaa kiinnostustamme molempiin tai kaikkiin osapuoliin. Ensinnäkin alueelta pitäisi vetää miehitysjoukot pois. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Avad. Oui, merci, monsieur le président, madame. Kiitos puhemies, korkea edustaja. Lokakuussa 2010 oli mahdollisuus käydä vuoristokarabahissa ja tavata viranomaisia ja pakolaisväestöä. Voin nyt vain todeta väkivallan eskaloitumisen ja todellisen asevarustelun ja sot, sotilaallisen retoriikan. Minskin ryhmällä on ollut aktiivisempi rooli osapuolten lähentämisessä. On kuitenkin pakko todeta Kazanin kokouksen jälkeen, että pysyvää rauhaa ei ole saatu. On ikävä todeta, että aggressiivinen Alijevin retoriikka on vain pahentanut tilannetta. Arvoisa korkea edustaja, muistutan, että Minskin ryhmän puheenjohtajat ovat Dovillissa esitelleet tiekartan kuusi perusperiaatetta niin, että konflikti voitaisiin rauhanomaisesti ratkaista. Nyt on aika siirtyä täytäntöönpanoon. Olen vakuuttunut siitä, että vuoristokarabahien mukanaoloa tarvitaan ratkaisun löytämisessä. Euroopan unionin täytyy tukea niitä ponnisteluja, joita Minskin ryhmä tekee diplomaattisesti, ja täytyisi pohtia myös siviiliväestön tukemista ja pakolaisten tukemista samaan tapaan kuin Etelä-Ossetiisiassa ja Abhaasiassa. Meillä on velvollisuus tukea ihmisiä ja väkeä. Meidän täytyy tarttua tähän kysymykseen, vetoa myös Puolaan puheenjohtajavaltiona, joka on korostanut itäisen kumppanuuden merkitystä Etelä-Kaukaasian äh, merkittävää roolia. Toivon, että Euroopan parlamentti voisi myös laatia päätöslauselman, joka olisi tasapainoisempi kuin äh, mikä aiemmin äänestettiin. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia rouva Vaidere. Kiitoksia puhemies, arvon korkea edustaja. Ennen kesätaukoa haluaisin olla varma siitä, että Nagorno, tai anteeksi Vuorissa Karabahissa, ei toistu se tilanne, mikä tapahtui Georgiassa kesällä 2008, vaan että tila, koska tilanne alueella aiheuttaa huolta, on todella valitettavaa, että emme saa asiasta parlamentin päätöslauselmaa. EU ei ole ollut riittävän aktiivinen löytääkseen ratkaisua tähän konfliktiin. Meillä on resursseja ja kokemusta. Rouva Ashtonin vierailualueelle auttaisi luultavasti ratkaisemaan tilannetta. Venäjän rooli on hyvin tärkeä, koska Venäjä toimittaa sotilaallista koulutusta ja välineitä Azerbaidžanille. Viimeisen kokouksen 24. kesäkuuta Kasanissa jälkeen presidentti Medvedev allekirjoitti sopimuksen, joka jatkoi sotilaallisia operaatioita kyseisellä alueella ja tukea myös vuoteen 2042 ja itse asiassa muiden eh, maiden etujen edut ovat kyseessä myös. Meidän täytyy saada aikaiseksi todella kansainvälinen läsnäolo tällä alueella, ei pelkästään EUn näkökannalta katsottuna ja Minskin ryhmän maiden kannalta katsottuna, vaan olen aivan varma, että miehit miehitysjoukot on ensinnäkin vedettävä alueelta pois. Samanaikaiseksi pakolaiset ja sisäiset pakolaiset täytyy saada siihen tilanteeseen, että he voivat palata koteihinsa. Ja tämä tätä prosessia täytyy valvoa kansainvälisesti. Sen jälkeen voidaan sitten odottaa kansan äänestyksen järjestämistä. Ja nyt sitten puolitoista minuuttia edustaja Lisek. Przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, Zanim przejdę do seda sprawy, chciałem powiedzieć, że w wypowiedziach... E, Kiitoksia paljon, puhemies, rouva korkea edustaja. Haluaisin ensinnäkin huomauttaa, että edu, edeltävien puhujien kommentit koskien Puolan puheenjohtajamaan roolia tässä konfliktin ratkaisussa on sellainen, että Lissabonin sopimuksen mukaan ulkopoliittinen kompetenssi kuuluu teille, rouva korkeaedustaja. Tehän tunnette Puolan ministeri Sikorskin. Minäkin tunnen hänet ja olen vakuuttunut, että ministeri Sikorski tukee teidän toimijanne, rouva Ashton. Tietenkin meitä huolestuttaa tilanne vuoristokarabahissa. Mutta jotkut ovat suorastaan peloissaan sen suhteen. Mietin tässä nyt Georgian raportteja. Kävin siellä itse asiassa äh, jokin aikaa sitten ja äh, pystyin keskustelemaan siellä parlamentin puhemiehen kanssa ja muutaman muun tärkeän henkilön kanssa. Ja kaikki he sanoivat, että heitä todella pelottaa, mitä mahdollisesti vuoristokarabahissa vielä tapahtuukaan ja minkälaiset vaikutukset sillä on Georgiaan, erityisesti mitä tulee tiettyjen kolmansien osapuolten intresseihin. Joten vetoan teihin, rouva korkeaedustaja, käsitellään tätä prosessia. Keskustellaan sekä Azerbaidsanin että Armenian edustajien kanssa. Ja sitten seuraavaksi äh, rouva Karus, puolitoista minuuttia. Lady Ashton, Monet kiitokset, puhemies. Minä aloin oikeastaan jo vähän ennen Kasanin huippukokousta tämän esityksen, koska Vuoristokarabahin väestöllä väestö varmasti ansaitsisi samanlaisen tuen kuin arabimaiden väestöt. Siksi asiaa pitää tarkastella tarkemmin mutta valitettavasti vuoristokarabahin väestö on melkein kokonaan kadonnut. Tällä hetkellä minulla on sellainen mielikuva, että me Euroopan unionissa olemme hyvin neutraaleja, eh, emme puhu aseista, eh, mutta jos ajatellaan, että kuka lähettää pommeja kaukasukselle – on tärkeää, että Euroopan unioni on kaukasuksella läsnä järkevällä tavalla. Me olemme vuosien ajan seuranneet kehitystä Azerbaidsanissa. Ja jo hyvin pitkään siellä on terroristeja, jotka ovat aseistautuneet niin ympäriinsä. Ei tietenkään saa unohtaa, että siellä myöskin saadaan tiettyjä tuloja, joilla ostetaan aseita. Olen sitä mieltä, että muut maat ovat jo vuosien ajoin, ajan kärsineet kauppasaarosta. Sitäkään ei saa unohtaa. Armenia, Armenian pitää vuoristokarabahista joukot vetää pois Myöskin Kyprokselta täytyy vetää joukot, miehitysjoukot pois. Mm, täytyy aina katsoa, että mistä ihmiset ostavat asensa tai maat ostavat asensa. Kiitoksia ja sitten puolitoista minuuttia Ibrisacic. Puhemies, rouva Ashton. Minä edustan täällä Ruotsia, mutta minä olen kuitenkin todellisuudessa pakolainen Bosniasta. Minä olen kokenut Bosnian sodan ja sen, mistä monet kollegat ovat täällä puhuneet. Minä olen istunut ja odottanut, että EU tai YK tai Amerikka tai NATO tai joku e, tulisi auttamaan, pommittaisi tai tekisi jotakin sodassa, mutta kukaan ei tehnyt yhtään mitään se turhauma, jonka koin tässä poliittisessa toiminnassa ja siellä ja mitä nyt näen vuodesta Karapahissa, niin se on déjà vu-ilmiö. Eli puhdistettiin etnisesti alue ja ihmiset lähtivät pakoon ja sitten vaaditaan itsenäisyyttä ja vaaditaan kansanäänestystä. Minä istuin siellä ja odotin, että joku tekisi jotakin kuka, minä en tule istumaan täällä vaatimatta sitä, että Armenian miehityksen pitää päättyä ennen kuin pakolaiset pystyvät palaamaan paikoilleen. Vasta sitten, kun pakolaiset pääsevät kotimaahansa, niin vasta sitten voidaan puhua vuoristokarapahin lopullisesta tilanteesta. Jossakin vaiheessa meidän täytyy ryhtyä siitä keskustelemaan. Me emme voi toteuttaa kansanäänestystä sen jälkeen, Eh, tai ennen, ennen kuin pakolaiset ovat palanneet. Pakolaisten pitää ensin palata ja vasta sen jälkeen voidaan järjestää kansanäänestys. Señora Mrs. Ibrisahik. Rova Ibrisahik. Stojanova on nostanut sinisen kortin. Otatteko vastaan kysymyksen? Me på frågan. Absolut. Kyllä, ehdottomasti. Mr. Stojanov. Selvä. Edustaja Stojanov. Puhemies, edustaja Ibrasic, jos muistan oikein, niin teidän maanne tunnusti Kosovon itsenäisyyden. Sehän oli myös alue, joka toimii toisen valtion sisällä, mutta kuitenkin katsottiin, että tämä oli aivan korrektia Katsotteko, että pitäisi toteuttaa kahdenlaista standardia? Te puhuitte etnisistä puhdistuksista. Mitä te ajattelette niistä puhdistuksista, joita Azerbaidsan on tehnyt suhteessa Armeniaan ja Bakun väestöön? Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Stojanovin pitäisi tietää, että Kosovo on kansainvälisesti hyväksytty e, erinomaisena poikkeuksena esimerkkinä siitä. että Tämä koskettaa pelkästään Kosovoa eikä mitään muuta. Ja minä olen sitä mieltä, että EU pitäisi olla johdonmukainen siinä, miten vastaavia tilanteita tarkastellaan, kun puhutaan Transnistriasta ja me puhumme Georgian äm, alueen itsenäisyydestä ja Moldavian alueen itsenäisyydestä, miksi EU ei voisi olla johdonmukainen ja tukea myöskin Azerbaidsanin alueen loukkaamattomuutta. Kiitoksia. Nyt siirrytään sitten catch the osuuteen. Herra Landsbergis, yksi minuutti. Mr. President, Madam High Representative, colleague. Puhemies, korkea edustaja, hyvät kollegat. Näyttää siltä, että ajattelutapa näistä jäätyneistä konflikteista on vasta nyt saanut syntynsä täällä unionissa. Muutama vuosi sitten me hautasimme päämme hiekkaan ja pesimme kätemme Minskin ryhmän kautta. Vuoropuhelu ei ole tuottanut tuloksia, niin onhan se nyt kuitenkin parempi kuin, kuin sota. Jatkuvasti käytetään sotilaallista voimaa ja sodan uhka on olemassa. Kun maata miehitetään, salaampujat ampuvat vihollista. Täytyy lopettaa itsemme huijaaminen. Toimimmeko me vai emme? Siinäpä kysymys. Päätöslauselmat ovat hedelmättömiä, jos ne eivät kata realiteetteja. Kaikki miehitetyt alueet Azerbaidsanissa, kaikki viestintäongelmat vuoristokarabahiin, täysi ymmärtäminen ja vakava mielinen keskustelu Venäjän kanssa sen roolista tämän konfliktin ratkaisussa ja toimijana. Kiitos. Kiitos, kiitos Lasbergis. Ja sitten seuraavaksi edustaja Mitras. Yksi minuutti południowy kaukaz e, to miejsce gdzie. paljon kiitoksia. etelä kaukasukselta löytyy pakolaisia kaikkialta. he ovat kaikkialla läsnä. Georgiasta löytyy, Abhasiasta, Etelä-Ossetiasta, mutta he eivät tule nagorno tai vuoristo vaan Bakunista. Siellä on itse asiassa katu, joka on sen nimen. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Tämä pitää pitää mielessä. Jos meistä tulee osakas tässä konfliktissa, jos liitoudumme yhden osapuolen kanssa, emme pysty olemaan positiivisessa roolissa ratkaisua tekemässä. Sitten etniset konfliktit, ne ovat sellaista, niillä on yksi yhteinen nimittäjä. Ja se on neuvostoimperialismi. Sitäkään ei pidä unohtaa. Ja uskon, että Minskin ryhmän suunnitelmat ovat toki hyvää tarkoittavia, mutta en usko niiden käytänteiden tehokkuuteen. Rus- Venäjällä on omat etunsa valvottavana, se on selvää, mutta emme voi antaa sille vapaita käsiä neuvotella tällä, tässä maailmankolkassa. Lady Ashton, tämä on hyvin tärkeä aihe teidän työnne kannalta tänä vuonna. Kiitos. Kiitoksia sitten Tanek. Kiitos puhemies. Vuoristokarabahin kysymys on usein kuvailtu jäätyneeksi konfliktiksi, mutta se ei pidä paikkaansa. Sehän kehittyy nopeasti. Eh, rajan yli ammutaan, uhreja syntyy ja on mahdollisuus todellisesta sodasta niin, että Venäjä, Iran ja Turkki toisaalta ajautuvat mukaan tähän. Tämä on äärimmäisen vaarallista. Puhutaan myös öljydollareista ja asevarustelusta. Baku ostaa valtavasti aseita ja paisuttaa puolustusbudjettiaan ja puhuu sotaa lietsovasti. Armenia taas saa Venäjältä apua ja pyrkii pysymään tässä kisassa mukana. Kaikki ne, jotka tuntevat alueen, ymmärtävät, että äh, Armenia ei hyväksy koskaan Azerien hallintoa halutaan, että pakolaiset voivat palata kotiinsa. Itse mahdollisuus ja koskemattomuus eivät ole absoluuttisia periaatteita. Ulkopolitiikassa on oltava joustavia. Minskin ryhmää on kuunneltu, Kasanin kokous epäonnistui kiistan ratkaisussa. Ja nyt he pyrkivät, pyrkivät äh, tehostamaan ponnistelujaan myös EUn tuella. Sanon teille, Lady Ashton, että nyt teillä olisi mahdollisuus voittaa Nobelin rauhanpalkinto, jos tässä onnistutte. Tanok. Kiitoksia edustaja Tanok. Ja sitten yksi minuutti. Rouva Pasescu declaraia înaltului reprezentant completează reformei korkean edustajan selvitys täydentää Euroopan äh, naapuruspolitiikan uudistusta. Jos ajatellaan Transnistrian tai vuoristokarabahin äh, ongelmien ratkaisua, niin kyseessä on uusi politiikka ja se tulee luomaan vakautta meidän rajoillamme. 1994 astui voimaan äh, lepo, mutta ja käytiin myöskin Minskin ryhmässä neuvotteluja ja ne ovat saavuttaneet tällä hetkellä kriittisen kohdan. Kasanin huippukokouksessa Azerbaidsanin ja Armenian välisiä suhteita ei pystytty suinkaan parantamaan, vaan päinvastoin. Nämä neuvottelut ovat aiheuttaneet ainoastaan sen, että poliittiset keskustelut radikalisoituivat ja mekanisoituivat. Kummankin osapuolen pitää Minskin ryhmän kanssa neuvotella ja minä uskon, että jos ajatellaan vihamielisyyttä, niin siinä on uhka myöskin energiahuollolle Euroopassa. Kiitoksia. Sitten edustaja Belder, yksi minuutti. Eh, eh, Kiitoksia puhemies. Minä pidän hyvänä EUn suurta roolia vuoristokarabahin konfliktissa. Varmasti voitte saada Nobelin palkinnon, jos se onnistuu, mutta minulla olisi kysymys kollega Schöpflin puuttui tähän jo Iranin rooli. Korkea edustaja, voisitteko kertoa, että mitä roolia se edustaa? Vähän sen jälkeen, kun Kasanin kokous karjutui, niin vähän sen jälkeen Iranin parlamenttia kuultiin ja siellä sanottiin, että tällaisia alueellisia konflikteja ei pystytä kansainvälisesti ratkaisemaan, vaan ainoastaan paikallisesti. Kiitoksia. Ja sitten Rova Faider, yksi minuutti. Uh, I'm very sorry. I just wanted to... Olen pahoillani. Halusin vain esittää korjauksen. Kollegani kuunteli minun puhettani englannin kielellä ja hän kiinnitti huomioni yhteen lauseeseen, joka kenties tulkattiin väärin. Halusin vain, että tämä lause toistettaisiin. Lause oli se, että Venäjä tarjoaa Armenialle aseita ja sotilaskoulutusta – ja kaikki muu käännettiin aivan oikein todennäköisesti. Kiitoksia paljon näistä selvennyksistä. Edustaja Vainille. No nyt Ashtonilla on puheenvuoro. Thank you, Mr. President. And... Um, Kiitoksia puhemies. Arvon jäsenet puhun aika lyhyesti, koska mielestäni niin paljon on jo tässä keskustelussa katettu. Ensinnäkin täytyy sanoa, että olen samaa mieltä, että minun pitää mennä alueelle käymään ja olen käynytkin, mutta lukuisista syistä en ole sinne päässyt viime aikojen kirjojen takia, mutta minun prioriteettini tietysti oli lähettää edustaja Lajcek sinne varmistamaan, että äh, lähetämme oikeita viestejä ja että olemme sitoutuneet molempien maiden ulkoministerien kanssa käytävän keskusteluun ja myöskin Minskin ryhmän puheenjohtajien kanssa. Toiseksi halusin sanoa, että mielellämme otamme vahvemman roolin tässä. Ranska mielellään jatkaa nykyisessä roolissaan ja katsoo, että sillä on vielä paljon annettavaa, joten meidän tehtävämme on tukea jäsenvaltiotamme tässä työssä ja varmistaa, että voimme tarjota apumme asianmukaisella tavalla. Ja näin tulemme toimimaan. Olen samaa mieltä siitä, mitä edustajat ovat täällä sanoneet, että on tärkeää sitoutua ei pelkästään osapuoliin, vaan myöskin kenttätyöhön. Ja tätä tarkoitin, kun sanoin, että yritämme rakentaa kansojen ja henkilöiden välistä yhteistyötä. Ja kuten tässä todettiin, kyseessä ei ole tällainen jäätynyt, kylmä konflikti, vaan se on kovasti lämpenemässä ja siitä olemme todellakin huolissamme. Ja olen samaa mieltä luottamuspulasta. Tämä on hyvin oikea-aikainen keskustelu ja kiitän tästä teitä, koska tämä on sellainen aihealue, josta olemme kovin tietoisia ul- osastolla. pyrimme tekemään yhteistyötä Minskin ryhmän muiden jäsenten kanssa myös. Ja uuden erityisedustajan toimen perustaminen tähtäsi siihen, että asioita edistettäisiin paljon tehokkaammin ja ponnekkaammin kuin kuin olemme tähän mennessä pystyneet kaikkien muiden kiireittämme keskellä. Kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitos. Pasamos al siguiente punto, que es la declaración. Kiitokset. Ja seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma koskien joulukuussa pidettäviä Duuman